Yes, please. Kiitoksia. Kiitoksia paljon. Toimiiko tämä? Eikö? Kiitoksia, rouva puhemies. Haluaisin pyytää, että kollegat minun tavoin toivottaa tervetuloa You're My järjestön edustajat Kiovasta. He ovat tuolla lehtereillä. He ovat kiitollisia kaikista mahdollisista tapaamisista teidän kanssanne. He istuvat juuri parhaillaan tuolla lehtereillä, joten tervetuloa. He taistelevat rauhanomaisesti ilman väkivaltaa tälläkin hetkellä Kiovan kaduilla. He edustavat tätä ihmisjoukkoa. jokes on this. Tämä ei ole mikään naurun asia, joten älkää nyt vitsailko tällä asialla. Grazie. Kiitos, Roharms. Jos olette valmiit, voimme aloittaa päivän äänestykset. Ensinnä äh, McIntyren mietintö. Odottelen vielä muutaman sekunnin, jotta kaikki voivat istuutua ja valmistautua äänestyskortin kera äänestykseen. Tietojenvaihtoa, avunantoa ja koulutusta koskevan toimintaohjelman perustaminen euron suojaamiseksi rahan väärennykseltä. Nimenhuuto äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavana Salban äh, mietintö, nimenhuuto äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Zuberin mietintö seuraavana, nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hyväksytty. Poreman mietintö seuraavana puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Mietintö seuraavaksi Niitsakselta. Äänestys alkaa nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Hybnerin mietintö seuraavana nimenhuutoäänestyksenä niin ikään. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hyväksytty. Mitchellin mietintö. Esittelijällä on puheenvuoro, olkaa hyvä. Il relatore vuole parlare. Haluatteko puhua, herra Mitchell? Hän ei ole paikalla, joten äänestämme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ajalan mietintö. Kyse on tilintarkastustuomioistuimen nimit- jäsenen nimittämisestä. Rowin ja salainen äänestys. Äänestys alkaa, äänestys päättyy. Nominato. Nimitetty. Se edelleenkin ajalla ja kysymyksessä tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen Alex Brenning Meyer Salainen äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Edelleenkin tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittämisestä. Henri Greten. Salainen äänestys ja äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Edelleenkin tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen Nikolaus Miljoonissa. Salainen äänestys ja äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja vielä tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen Daniela Mähkö. Salainen äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hyväksytty. Nyt Euroopan keskuspankin valvontaelimen puheenjohtajan nimittäminen. Daniel Nui, Koosen mietintö, edelleenkin salainen äänestys, kyseessä on nainen. Olemme tämän edestä kamppailleet paljon. Äänestys alkaa, äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten Brokin mietintö. Tarkistus 1. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Komission ehdotus ja puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja lainsäädäntöpäätöslauselman nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hyväksytty. Botikoferin mietintö, tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Komission ehdotus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty ja lainsäädäntöpäätöslauselma äänestyksenä ja äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kukanin eh, mietintö, eh, tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Komission ehdotus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty ja lainsäädäntöpäätöslauselma nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Russikin mietintö tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Komission ehdotussa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty ja lainsäädäntöpäätöslauselma nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Lopesisturisin mietintö tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Komission ehdotus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja lainsäädäntöpäätöslauselma nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Lamsdorfin mietintö tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, komission ehdotus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty ja lainsäädäntöpäätöslauselman nimenhuuto äänestyksen äänestys alkaa, äänestys päättyy. Hyväksytty. Bermanin mietintö tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, komission ehdotus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Lainsäädäntöpäätöslauselma nimenhuuto äänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. on nyt komissiolla. Komissaari Vasilius, jos haluatte puhua, teillä on siihen nyt mahdollisuus. Olkaa hyvä. Kiitos arvon jäsenet. Komissio pitää hyvänä sitä, että parlamentti hyväksyy rahoitusvälineen, joka koskee Euroopan unionin ulkoista toimintaa. Tämä väline mahdollistaa sen, että EU voi jatkossakin toimia maailmanlaajuisena toimijana ja pitää kiinni arvoistaan ja intresseistään. Demokratian rauha, solidaarisuus, vakaus ja köyhyyden poistaminen sekä maailmanlaajuinen yhteinen hyvä tulevat olemaan ulkoisen toiminnan keskiössä tulevina vuosina. Väline mahdollistaa sen, että voimme tehdä yhteistyötä ulkoisten kumppaneidemme kanssa neljän poliittisen prioriteetin toteuttamiseksi laajentuminen, naapuruspolitiikka, yhteistyö ja strateginen kumppanuus ja kehitysyhteistyö. Komission nimessä haluaisin kiittää kaikkia esittelijöitä sekä niitä esittelijöitä, jotka toimivat heitä ennen erittäin rakentavasta yhteistyöstä neuvottelujen yhteydessä. Meidän pitäisi nyt olla ylpeitä siitä, mitä olemme yhdessä saaneet aikaan. Kiitoksia puhemies. Grazie, signora commi- Kiitos komissaari Harkinin mietintö. Ryhmä yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten komissio ehdotus puolesta vastaan No niin, siis komission ehdotus hyväksytty ja sitten lainsäädäntö, päätöslauselma äänestyksen. äänestys alkaa, äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavana Kutasin mietintö. Ensimmäinen ryhmä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kahdeksan puolesta vastaan tyhjää. Tämä tarkistetaan. Tarkistus kahdeksan ja äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 12 nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 14 äänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty 17. Ensimmäinen osa äänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja sitten toinen osa äänestyksenä. Niin ikään äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 20, äänestyksen äänestys alkaa, äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 22, äänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 28 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 29 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 30 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 31 puolesta vastaan tyhjää hylätty hyväksytty. 26 ja äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty 27 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Komission ehdotussa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty ja sitten laitettu lainsäädäntöpäätöslauselma nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hyväksytty. Esittelijä haluaa puhua. Very brief. Thank you, Chair. First of all, I would like to explain that my group... Aivan lyhyesti haluaisin vain äh, selittää, että ryhmäni äänesti tyhjää loppuäänestyksessä, sillä meistä on reilua antaa vihreä valo neuvotteluille komission ja no, komissiolle ja neuvostolle, mutta komission ehdotuksen vesittäminen oli valitettavaa. Tämä ehdotushan on ö, laadittu yhteisymmärryksessä jäsenvaltioiden enemmistön keskuudessa. Blokko. Sitten kovaksi mietintö Tämä ryhmä yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 51 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 52 nimenhuuto niin äänestyksenä ja äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 53 niin nimenhuuto äänestyksenä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 54. Nimenhuuto niin äänestyksenä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 55. Nimenhoito äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 56 raukea joten 57 nimenhuuto äänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 60-63, aina 65 asti puolesta vastaan tyhjää hylätty. 58-60 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 45 raukeaa ja muut niin ikään. Komission ehdotus nyt siitä äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja lainsäädäntöpäätöslauselma nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa, äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja eteenpäin kukani mietintö, tarkistus seitsemän puolesta Eikä kukaan puolella vain. nostakaa kädet vastaan, tyhjä, hylätty. Kahdeksan tarkistuspuolesta vastaan, tyhjä, hylätty. Yhdeksän puolesta vastaan, tyhjä, hylätty. hylätty. Sitten kohta kymmenen alkuperäinen teksti kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan, tyhjä, hyväksytty. Ja toinen osa puolesta vastaan, tyhjää, Tämä on tarkistettava toinen osa, siis äänestys alkaa, äänestys päättyy. Hyväksytty. Kymmenen ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Toinen osa puolesta. Ahaa, kaikki muut kohdat raukeavat, joten eteenpäin 11 tarkistus ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan. Selvä. Tarkistus kaksi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 19 Olkaa hyvä, nostakaa selkeästi kädet ylös puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 12 puolesta. Vastaan tyhjää. Hylätty. 27 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 30 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 13. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Tarkistakaamme tämä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Ja sitten toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 15. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kolmas raukea 16 seuraavana. Mistä te haluatte nyt tarkistuksen? Toinen osa vai? Siitäkö haluatte, että käy, käynnistetään tarkistus? Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten 16. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjä <clears throat> Hylätty toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 43. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Tämän tarkistetaan toinen osa. Tarkistetaan äänestys alkaa, äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 6, ensimmäinen osa puolesta. Anteeksi, tarkistus 6, siis puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 47, ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 14 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 17 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kolmas osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 18. Aha, kolmas osa halutaan tarkistaa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 18 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 55 puolesta tyhjää. Puolesta vastaan tyhjää. Ja tämä tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 23, suullinen tarkistus esittelijältä. Olkaa hyvä. Edustaja Kukan. Thank you very much. Kiitoksia paljon rouva puhemies. Tarkistus, jonka teille esittelen, kuuluu seuraavalla tavalla. Muistuttaa mieliin päätösauseman 25. marraskuuta 2010, joka koskee länsirahan saaran tilannetta – lokakuulta 22. päivä 2013 ihmisoikeustilanne Sahelin alueella ja vaatii, että taataan Sahrawi-kansan ihmisoikeudet ja Länsi-Saharan tilanne ja Tintufin leirien tilanne mukaan luettuna yhdistymisvapaus, ilmaisunvapaus ja oikeus osoittaa mieltään kaikkien oikeastaan täytyy kunnioittaa. Vaaditaan sitä, että vapautetaan kaikki Saharavin poliittiset vangit. Vaatii sitä, että avataan alue riippumattomille tutkijoille, kansalaisjärjestöille ja medialle. Tukee oikeudenmukaista ja vastavuoroisesti hyväksyttävää poliittista ratkaisua länsi osalta relevanttien YK päätösauselmien valossa mukaan luettuna ne, jotka mahdollistavat sen, että alue saa itsemääräämisoikeuden. Tämä on se tarkistus, jolla minä pyydän teidän ystävästä tukea. Kiitoksia. Grazie. Ci sono... Kiitos. Haluaako joku vastustaa tätä tarkistusta? Ei. Kuka puolta Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Nyt tarkistus kolme. Suullinen tarkistus, edustaja Koppa. Thank you, Madam Chair. Kiitoksia rouva puhemies. Me haluaisimme sosiaali, sosiaalisten demokraattien ryhmän nimissä vetää osan tarkistuksistamme pois, joten siellä lukee nyt seuraavalla tavalla. Tuomitaan yksipuolinen droonien miettämättömän lentokoneiden käyttö, tap- tappoihin, koska tämä on rohkaisi ihmisoikeuksia vastaan. Me katsotaan, että tällaisten toimien täytyy loppua ja vaatii, että Euroopan on kehittää Euroopan yhteisen kannanoton, joka koskee miehittämättömiä lennokkeja. Ci sono Haluaako joku vastustaa tätä suullista tarkistusta? Jos näin on, ainakin 40 edustajan pitää nousta. Ei. Quindi votiamo il... Äänestämme alkuperäisestä tekstistä, siis tarkistus kolme. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. check, Me tarkistamme tänään. Äänestämme. Äänestys alkaa, tarkistus kolme menossa. Äänestys päättyy. Hylätty. Ora votiamo il test. Nyt äänestämme alkuperäisestä tekstistä puolesta vastaan tyhjää. Meidän on tarkistettava tämä, koska se ei ole selvä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 20. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Neljä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Alkuperäinen teksti. Kohta 67 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 5 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 21. Aha, viitonen. Halutaan tarkistaa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Anteeksi. Sitten 21 tarkistus ja siitä puolesta vastaan tyhjää. Tämä ei ole myöskään selvä, joten 21 tarkistus nyt äänestyksenä ja äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 22 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Kohta 88 ja alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 100 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 103 Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 116. Ensimmäinen osa nimenhuuto äänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty ja toinen osa nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 119 äänestyksenä. Ei vaan ensin 118 äänestyksenä ja äänestys alkaa. Ensimmäinen osa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 119 nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hyväksytty ja tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Herra Kasman, haluatte käyttää puheenvuoron? Prego. Olkaa hyvä. Thank you, madam. Kiitoksia, rouva puhemies. Arvon puhemies, pyydän, että tarkistetaan tarkistuksen 20 äänestystulos, koska minä vain tarkistun, että ette kuulleet tätä. Me katsomme, että Parlamentissa oli enemmistö tämän tarkastelun puolesta, että voitaisiinko koneellisesti tarkistaa vielä tarkistus 20 sen äänestystulos. Va bene, controlliamo le... Selvä, sopii. Tarkistus 20. Äänestys alkaa. Löysittekö sen jo? Ja äänestys päättyy. Hyväksytty. Bene, grazie. Hyvä, kiitokset. Sitten loppuäänestys ään puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Eteenpäin Tremosan mietintö. Frau Präsidentin, äh, Hyvä puhemies, anteeksi, että häiritsen, mutta varjoesittelijänä ryhmäni puolesta haluaisin kiittää kollega Tremosaa loistavasta yhteistyöstä, äh, mitä tulee tähän EU-kilpailupolitiikan vuosikertomuksen. Minun ryhmäni äänestyslistassa on pieni virhe kohta. 73 tarkistus 5 EPP haluaisi siitä äänestää tyhjää. Valitettavasti äänestyslistassa on siinä kohdassa virhe. Hyvä, selvä. 11 alkuperäinen tekstiä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 nimenhuuto niin äänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty tarkistus 2 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kolme tarkistus. Kakkonen tarkistetaan. Asia selvä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hylätty. Olitte oikeassa. Tarkistus kolme puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Haluatteko tarkistaa tämän? Selvä. Kyllä. Sopii. Äänestys alkaa tarkistuksesta kolme. Äänestys päättyy. Tällä kertaa minä olin oikeassa. Hyväksytty siis. 30. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa nimenhuuto äänestyksen. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 31. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 36 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 47 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 50, aha, 47 halutaan tarkistaa, selvä, äänestys alkaa, äänestys päättyy, hyväksytty, 51. Nimenhuuto äänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 52 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 55 ensimmäinen osa puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 2 Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 63. Selvä. Toinen osa tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa käytiin jo. Eli nyt ensimmäinen osa tarkistu, kohdasta 63 ja puolesta vastaan tyhjää hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 64 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää näyttäisi hylätyltä. Jos haluatte, tarkistetaan se. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty viisi puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Okei. Okay. Tarkistus viisi. Tarkistetaan äänestys alkaa, äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus yksi 1, äänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 93 ja ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 105 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tämä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 108 puolesta vastaan tyhjää hylätty. äänestys nyt loppuäänestyksestä ja äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten Dorfanin mietintö, tarkistus 1, äänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 8 tarkistetaan ja äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hyväksytty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kymmenen puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Yksitoista puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksitoista puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolmetoista puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljätoista puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja loppuainestys puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. asiassa mietintö Aha, herra Kasman. Thank, thank. Kiitoksia, puhemies. En nyt haluaisi keskeyttää, ellei kyse olisi vakavasta asiasta. Eilispäivänä Estellä mietinnön yhteydessä minun väitettiin äänestäneen puolesta silloin, kun on kyse kansanpuolen tarkistuksesta huomatta siitä, että minä äänestin vastaan. Minun huomioni kiinnitettiin siihen, että eräs jäsen oli kokenut samanlaisen kohtalon. Siksi pyytäisinkin, että parvetin palveluita tutkivat asian perin pohjin varmistaakseen sen, että meidän äänestysjärjestelmämme asianmukaisesti kirjaa ylös jäsenten äänestyskäyttäytymisen. Kiitos. Mi dicono che è stato già... Sain juuri kuulla, että tämä on jo toteutettu, mutta tämä viesti lähetetään eteenpäin. Hyvä. Mitselin mietintö. 31 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty ja loppuäänestys puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Mistä te haluatte nyt tarkistuksen? Kakkosesta vai? Selvä. Äänestys alkaa, äänestys päättyy. Hyväksytty. Bergmanin mietintö ja on nyt esittelijällä. Olkaa hyvä. Non c'è? C'è, prego, onorevole Wertmann. Rouva Wertmann, olkaa hyvä. Herzlichen Dank, Frau Vorsitzende. Kiitos, puhemies. Tässä on kyse vammaisista naisista ja kuten voitte kuvitella, juuri vammaiset naiset kokevat paljon syrjintää. 80 miljoonaa ihmistä EU:ssa elää ähm, vammaisena ja niistä suuri osa on naisia ja tyttöjä, 16 prosenttia koko EUn väestöstä. Ähm, meillä oli äh, mietinnön äh, keskustelun yhteydessä myös lyhyt alustus asiasta ja toivon, että tämä mietintö saa tukea. Kiitos. Tekijä. 24 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa nimenhuuto äänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 25 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolmas osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 26 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 47 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 52 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus toisesta osasta, eli kohta 52 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Johdantoson kappale H, ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty ja loppuäänestys puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja De Jongin mietintö Kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kymmenen ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolmas osa nimenhuuto äänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hyväksytty. 14 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolmas osa nimenhoitoäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hyväksytty ja neljäsosa puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Rova Gebhardt haluaa käyttää puheenvuoron, olkaa hyvä. Mikro. Kiitos rouva puhemies. Meidän äänestysluettelossamme on valitettavasti virhe. Meidän ryhmämme haluaisi kohdassa 26 äänestää toista osaa vastaan, eli miinus siihen, kiitos. Selvä, kiitokset. 26 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan, toinen osa tarkistetaan. Äänestys päättyy. hyväksytty ja 35 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Loppuäänestys puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Volete un check, no? Haluatteko tästä tarkistuksen? Ei kai. No niin, kiitos kaikille.